Good evening, dear colleagues. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Aloitamme kokouksemme. Pahoittelen sitä, että kokouksemme on kello yhdeksän illalla, mutta olen käsittänyt, että nyt Muuta mahdollisuutta tämän kokouksen järjestämiselle ei ollut, joten aloitamme nopeasti esityslistan hyväksymisellä, ellei muutoksia esityslistaan ole. Se katsotaan hyväksytyksi toinen osa esityslistalla. 2.1. Puheenjohtajan ilmoitukset, koordinaattorien suositukset, koordinaattoreiden päätökset 15. toukokuuta he päättivät suunnitellun mission Romanian peruut kannattaa järjestää yhdessä Open Society Foundationin kanssa seuraavan FEM-valiokunnan kokoukseen ja tämän lisäksi muotoilla sullen kysymys Balkanin naisten oikeuksista SND ryhmälle vuoden 2019 alussa ja käsitellä äh, International Women's Day aihetta 2.2 FEM-valiokunta. Ähm, herra Jose EPPstä tervetuloa. Hän on liittynyt valiokuntaamme varajäsenenä. Ja nyt äh, siirrymme sähköiseen äänestykseen. Äänestämme erittäin tärkeästä asiasta, työn ja perhe-elämän tasapainottumisesta. Meillä on mietintö luonnos Agnieszka koslovska rajevicilta Ja me siirrymme nyt äänestyksiin. Hyvät kollegat, onko teillä kaikki valmiina? Oletteko valmiita äänestämään äänestyskortit mukana?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 Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus Siirrymme kompromissin 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 kompromissin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Tämä oli aivan selvää, mutta käsiä nostamalla uudelleen puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli hylätty. Kolme kaksi viisi puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä oli hylätty, mutta täytyy tarkistaa. Tar- äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 272 ja 273 yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme, tarkistamme tämänkin. 272, 273 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 16. Ään... Tarkistamme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 334 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 333 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme tämäkin koneellisesti. 333. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 Hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 375 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä koneellisesti. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Tarkistus 399 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 422 puolesta puheenjohtaja korjaa 419 suullisella tarkistuksella korjattuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 422 puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä koneellisesti. 422 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Tarkistamme edellisen 24. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Tarkistus 456 ja 457 raukeavat. 430 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 434 puolesta vastaan tyhjää hylätty neljä Neljästä kolmekymmentäviisi ja neljästä seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 442 puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä 442. Äänestys alkaa. Tämä oli hylätty. 443 puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämäkin 443. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on ylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 445 puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä 445. Äänestys alkaa. And now the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Mikä se nyt onkaan? 444. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkastetaan tarkastus 26. Äänestys alkaa. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 4, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 42 ja 43 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastetaan tarkistus 28. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 454 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Tarkistus 454. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 468 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkastetaan, tarkistus 468, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 471 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 472 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 39 ja 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 58 puolesta vastaan. Niin, tarkastus. Ai, sananko väärin? Pyydän anteeksi. Anteeksi. Tarkistus 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta. Ei kun se raukeaa. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan. Tarkistus 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyh, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11. Anteeksi. Eli kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 156 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Tarkistus 156, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 1.70 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus y, tarkastetaanko 189 sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 189 hylätty. Tarkistus 1, 1 90 puolesta vastaan. Tyhjää. 1,90. Ei. Tarkistus 1,90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 9, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 9, 6, 1, 9, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 9, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastetaan 198. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 199 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan 199. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 200 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 205. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kun tulee Viime loppuäänestys vai mitä? Colleagues, we need to go on... Meidän täytyy mennä takaisin sivulle 26. Tarkistus. Tarkistus 4, 4, 5, 6. 25, 26, SND-ryhmä 27. Eli tarkistus 24 sen jälkeen tulee tarkistukset 456, 457. 456, 457 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti. 456, 457 yhdessä. Äh, it's rejected. Hylätty. Ja seuraavat 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt loppuäänestys. Eli la, lausuntoluonnos täten muunnettuna, muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos paljon kaikille. Kiitos esittelijälle. Arnieska, Koslovska ja myös varjoille kiitos. Tämä on nyt siis FEM-valiokunnan lausunto meidän pitää Emplessä vielä asian eteen paljon työtä. Kiitos kaikille. Seuraava kohta esityslistalla. Seuraava kokous. Next meeting, äh, Seuraava kokous 20. kesäkuuta kello 9. Kiitos, hauskaa iltaa. Tavataan huomenna. Good night. Ja hyvää yötä kaikille.